joissa kansalliset hallitukset ja paikallisyhteisöt tulevaisuudesta joutuvat kestämään yhä suure, suurenevan väestönmäärän. Kiitos. Pitches. Kiitoksia. Täten päätämme nämä minuutin puheenvuorot ja ryhdymme keskustelemaan mietinnöistä. Ensimmäisenä meillä on Ricardo Cortes Lastran mietintö latinalaisen Amerikan kanssa tehtävästä kehitysyhteistyöstä. Ja esittelijällä on neljä minuuttia puheenvuoro. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Tämänhetkisten neuvottelujen puitteissa, kun keskustellaan uudesta kehitys- apuvälineistä vuosille 2014-2020 haluan lähettää selkeän viestin sekä neuvostolle että komissiolle. Amerikan, latinalaista Amerikkaa ei saa jättää syrjään. Komission viesti on hyvin selkeä. Hyvin monet latinalaisen Amerikan maat ovat saavuttaneet kasvutavoitteensa, joten niitä voidaan pitää maina, jotka eivät enää tarvitse kehitysapua. Kuitenkin me puhumme alueesta, joka on yksi maailman eriarvoisimpia. 41 prosenttia maailman köyhimmistä asuu latinalaisessa Amerikassa ja 52 miljoonaa henkilöä elää alle kahdella dollarilla päivässä tällä alueella myös on yli 20 prosentin aliravitsemusasteita. Latinalainen Amerikka on alue, jossa EUlla on edelleen elintärkeä rooli. Tässä kontekstissa taloudellisesti voimakas Latinalainen Amerikka, joka kykenee itse taistelemaan oman kehityksensä puolesta, tarvitsee vain sitä, että EU edelleenkin tekee yhteistyötä niillä aloilla, joilla meitä tarvitaan. Me emme hyväksy komission radikaalia lähestymistapaa, joka tukee sitä, että vain talouskriteereitä sovelletaan. Se saa aikaan sen, että esimerkiksi Ecuador, Kolumbia ja Peru eivät pitävät yllä yhteistyötä esimerkiksi että esimerkiksi Etelä-Afrikan kanssa pitäisimme yhteistyötä yllä, mutta näiden maiden kanssa emme enää, kun Etelä-Afrikka on paljon kehittyneempi maa. Eli tämä on eriarvoista latinalaista Amerikkaa kohtaan. Me haluamme siis vastuullista eriyttämistä siten, että otetaan huomioon eri indikaattoreita, kuten herkkyys ähm, ja kriisi herkkyys. Seuraavan kehitysapuvälineen täytyy olla sellainen, että se äh, taistelee köyhyyttä vastaan. Siksi Euroopan unionin kehitysapu tarvitsee sen, että sen lisäarvo myönnetään niin, että se, tämä kehitysapu voidaan räätälöidä jokaisen maan ja alueen mukaan, jotta meidän taloudellinen ponnistuksemme voidaan optimoida ja siten välttää se, että antaisimme latinalaisamerikkalaisille kumppaneillemme kovan ja armottoman viestin. Meidän täytyy toki tunnustaa latinalaisen Amerikan sosiaaliset ja taloudelliset saavutukset. Me tarvitsemme uutta lähestymistapaa, joka tuo mukanaan jaetun vastuun ja jossa alueen maat ovat itse mukana. Tarvitsemme tehokkaampaa talouspolitiikkaa. Meidän täytyy edistää peruspalveluja, meidän täytyy investoida tieteeseen ja teknologiaan ja meidän täytyy taistella turvattomuutta vastaan. Tehokas yhteistyö tarkoittaa myös sitä, että resurssit keskitetään kaikkein haavoittuvimpiin. Siksi me vaadimme, että kehitysapuvälineen volyymi taso säilytetään Latinalaisen Amerikan kohdalla ja että eh, kaikki mahdolliset resurssit käytetään vähiten kehittyneisiin maihin tuolla alueella. Euroopan komission eh, ehdotus ottaa 11 maata kahdenvälisen avun piiristä pois. Tätä me emme todellakaan tue. Mielestämme tämä on hyvin radikaali muutos. Me vaadimme eh, tämän eh, kehitysapuvälineen uudelleen suuntaamista. Kiitos. Monet kiitokset herra esittelijä. Halusin kysyä teiltä, Lavia Onko teillä sininen kortti vai haluatteko käyttää puheenvuoron ilman puheenvuorolistaa? Olkaa hyvä, te olette siis ensimmäinen, kun haluatte käyttää CatchDI-puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ihan ensimmäiseksi onnitella herra Cortes Lastraa erinomaisesta mietinnöstä. Latinalainen Amerikka on yksi niistä maailman alueista, joilla on ollut eniten kasvua viime vuosina. Euroopan unioni on suurella, suuressa määrin antanut panoksen tähän kehitykseen, mutta emme me voi nyt kerta heitolla ottaa tukeamme pois, vaan sen täytyy tapahtua asteittain siten, että nämä maat voivat oikeusvaltion vakauttaa ja saada köyhyysluvut alas. Meidän täytyy pitää yllä kehitysapu sillä tasolla, millä se on ollut, vaikka siellä paikoitellen onkin yli neljän prosentin talouskasvuluku ja siellä on kuitenkin kaikkein suurimpia köyhyys lukuja maailmassa ja myös eriarvoisuus on maailman suurinta. Latinalainen Amerikka ja Eurooppa jakavat yhteisiä intressejä ja meidän täytyy yhdessä vastata niihin globaaleihin haasteisiin, joihin meidän yhteiskuntamme joutuvat vastaamaan. Nämä haasteet ovat tänään tärkeämpiä kuin koskaan. Kiitos. Kiitoksia Rova Miranda. Eh, Kiitoksia puhemies. Haluan ensiksikin onnitella herra Cortes Lastraa tästä lähestymistavasta, joka on hyvin inklusiivinen ja jossa otetaan mukaan sekä talouskasvu, mm, talouskehitys että eh, alueellinen kehitys ja sosiaalinen kehitys. Me emme missään nimessä hyväksy sellaista ehdotusta, eh, joka poistaa saavutettuja etuja ja sellaista yhteistyötä, jota tähän mennessä on harjoitettu, koska latinalaista Amerikkaa täytyy katsoa toisin silmin. Emme voi katsoa sitä siten, että hylkäämme sen silloin, kun taloudellista ja sosiaalista kehitystä on tapahtunut huomattavassa määrin, mutta ei kuitenkaan vielä tarpeellisessa määrin, jotta köyhyys ja syrjäytyminen saataisiin kitketyksi pois tuolta mantereelta. Meidän on myös tunnustettava äh, alkuperäiskansat latinalaisessa Amerikassa ja niitäkin täytyy tukea, jotta äh, niiden äh, edustajat voivat osallistua voimakkaammin yhteiskunnalliseen elämään. Kiitoksia herra Ferreira. Kiitoksia puhemies. Latinalaisessa Amerikassa on tänä päivänä suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Ne ovat myöskin mielenkiintoisia. Vuosikymmenien ajan siellä on harjoitettu liberalismia ja siitä on ollut dramaattiset seuraamukset, niin kuin tiedämme. Ja joissakin maissa on nyt menty sosiaalisen oikeuden suuntaan ja kasvun suuntaan mutta kuitenkin jos ajatellaan maailmanlaajuista kriisiä, niin yhteiskunnalliset oikeuksien kohdalla edetään hitaasti, mutta varmasti siitä huolimatta on puutteita. Ja me haluamme esittää kuitenkin vaatimuksia yhteistyöstä ja kehityksestä. Ja jotkut merkit osoittavat, että kehityspolitiikkaa pitäisi suunnata toisella lailla vielä – Hmm. Ja jos ajatellaan ähm, taloudellisia kysymyksiä, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että kunnioitetaan kansalaisten oikeuksia. Kiitoksia. Az emberi jogok szerepére és fontosságára szeretnék kitérni. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin muistuttaa ihmisoikeuksista. Myöskin tässä mietinnössä, mistä kuulimme, on erittäin tärkeää se, että jokaisen sopimuksen kohdalla ihmisoikeudet ovat perustavaa laatua olevana edellytyksenä. Niitä täytyy kunnioittaa. Tämä koskettaa erityisesti Tämä koskee sitä, jos meillä on kyseessä maa, joka loukkaa EUn kansalaisten oikeuksia Ajattelen tässä esimerkiksi Kolumbiaa, jossa Euroopan kansalainen Duas Helvöt on, Bolivian, on vankeudessa ja e, myöskin Boliviassa e, ei tätä tilapäistä tilannetta voida ylläpitää, mutta se pitää merkitsee sitä, että oikeudenmukaista tilannetta ei noudateta ja minä pyydän, että Euroopan unionin elimet huolehtivat siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan paremmin. Ja sitten Paska seuraavaksi. Puhemies, latinalainen Amerikka on sellainen alue, jossa tilanne on koko ajan parantunut siellä on yhä edelleen yli 180 miljoonaa kansalaista, jotka ovat köyhyysrajan alapuolella. Siksi meidän pitää erityisesti kiinnittää huomio kehitysyhteistyöhön. Tänä päivänä puhuttiin siitä, että komission luonnoksessa pitäisi taata tullietuudet tälle maalle, mutta ne saattavat vaikuttaa negatiivisesti – ja niitä pitäisi muuttaa. Minäkään olen vakuuttunut siitä, että heidän oma politiikkansa, joka yhdistettäisiin aineelliseen tukeen, niin sitä kautta voisimme latinalaisen Amerikan kehityksen vaikuttaa myöskin jatkossa myönteisesti. Kiitoksia. President. Die Kiitoksia puhemies. Latinalaisen Amerikan kansalliset taloudet eivät ole kohdanneet talouskriisiä niin vahvasti kuin jotkut muut maat. 2012 talouskasvu on ollut 4,5 tai tulee olemaan 4,5 prosenttia, mutta tästä ennustuksesta huolimatta 180 miljoonaa henkilöä on köyhyysrajan alapuolella ja YK on mukaan 10 maata on köyhiä ja 15 kuuluu 15 maata on maailman eriarvoisimpien joukossa. Ja tämä on myös yksi maailman väkivaltaisimpia alueita. Siellä murhia tehdään 100 000 henkilöä kohti enemmän kuin missään muualla. Siis 25 murhaa 100 000 henkilöä kohden. Avain alueita kehityksen edistämisessä ovat terveys, koulutus ja yritysten tukeminen ja EUlla on tässä hyvin tärkeä rooli. EU voi todellakin kestävästi ja myönteisesti omaa vaikutusvaltansa alueella käyttää hyväksi. Onko tästä esityslistan kohdasta, joka koskettaa latinalaisen Amerikan kanssa tehtävää kehitysyhteistyötä, vielä puheenvuoroja? Ei ole puheenvuoropyyntöjä, joten komissaari de Gucht, on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, Kiitos, arvoisa puhemies. Tämä mietintö tulee juuri oikeaan aikaan, kun pyrimme hahmottelemaan EUn yhteistyökehystä tulevia tärkeimpiä aiheita varten. Yhteistyö siis koskee latinalaista Amerikkaa. Lisäksi on kyse ulkoisista rahoitusvälineistä ja alueellisista strategisista painopistealueista. Mietinnössä esitetyt suositukset ovat johdonmukaisia meidän näkemystemme kanssa sen suhteen, että latinalaisen Amerikan kanssa on tehtävä yhteistyötä. Kuten esittelijäkin totesi, latinalaisessa Amerikassa on hyvin erilaisia maita – joten niitä on katsottava yksi kerrallaan. Monet keskitulotason maat ovat nyt riittävän vauraita ja niiden perustat ovat myöskin riittävän vakaat, jotta ne pärjäävät omillaan. Monet kehitysmaat ovat esittäneet toiveensa päästä pois köyhyyden lievittävissä ohjelmista ja ja tätä tilannetta me kuvailimmekin muutosagendaa koskevassa tiedonannossamme. Koska resurssit ovat vähäiset, meidän täytyy luonnollisesti suunnata resurssit sinne, missä ne vaikuttavat eniten. Ja tämä tarkoittaa sitä, että parhaiten toimeen tulevat latinalaisen Amerikan maat otetaan vähitellen pois näiden tämän tuen piiristä. Tietysti kaikki alueelliset ohjelmat ja muut hankkeet, joita näissä, näillä alueilla on tehty tai saatu aikaiseksi, on otettava huomioon muun muassa etelä-etelä-yhteistyöstä. Saadut hyvät kokemukset on hyödynnettävä. Me haluamme luonnollisesti saattaa kahdenvälisen yhteistyön vieläkin tehokkaammaksi ja hioa sitä yksityiskohtaisemmin. EU-komissio kannattaa huomattavaa rahoitusta latinalaisen Amerikan maille, erityisesti ulkoisten yhteistyörahoitusvälineiden ja ohjelmien kautta, niin että jokaiselle alueen maalle laaditaan oma strategiansa ja lisäksi kehityspolitiikan johdonmukaisuutta on ylläpidettävä kuten mietinnössäkin mainittiin. Mietinnössä mainitaan tietyt painopistealueet ja ne ovat hyvin samat kuin mitä komission kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevassa tiedonannossa kohdassa 4b esitetään. Latinalainen Amerikka on meille tärkeä. Siellä on ollut ongelmia ja on edelleen ongelmia. Kuitenkin alue kehittyy ja ulkoisten rahoitusvälineiden olisi oltava riittävän joustavia muun muassa soveltamisalansa suhteen, mutta samalla on niiden avulla voitava tarkistaa, varmistaa se, että yhteistyö näiden maiden kanssa on tehokasta. Komissio luottaa siihen, että se saa parlamentilta tukea tässä asiassa ja toivomme, että